Good afternoon, colleagues. Oh, hi, how are you? May I ask you to take seat, please? Moni kollegat, käykää paikoillenne. Aloitamme kokouksen. Tervetuloa takaisin parlamenttiin kesätauon jälkeen. Meillä on paljon työtä tehtävänä Meidän täytyy nyt aloittaa tämä kokous myöskin pikaisesti. Ensinnäkin varmaan esityslista voidaan hyväksyä. Ja myöskin edellisen kokouksen pöytäkirja voidaan hyväksyä. Kiitos. Sitten pari ilmoitusasiaa. Ensinnäkin Ensinnäkin säädökset, jotka liittyvät teknisiin standardeihin vuoden 2014 direktiivin täydentäminen CRD 4. Tämähän pohjautuu komission toimintavaltuuksiin ja sitten luottoluokituslaitokset ja vakavaraisuusvalvonta investointilaitoksissa. Tämä liittyy aina lähinnä artiklan 147, 35, 5, 35, 6 ja 39, 4. Ja sitten artikla 209, eli parlamentti voi vastustaa delegoituja säädöksiä ja määräaika vastalauseelle. Me olemme pyytäneet tähän lisäaikaa, eli 21. lokakuuta asti. Eli nyt meillä on uusi päätös. Meillähän oli koordinaattorien kokous ja siellä käsiteltiin delegoituja säädöksiä. 22. 23. syyskuuta tästä on vielä kokous. Ja sitten 30. päivä on määräaika ehdotuksille esittelijältä tai jäseniltä, joka liittyy sitten delegoitujen säädöksien hylkäämiseen. Ja tästähän on teille jo toimitettu tietoa. Sitten taloudellinen vuoropuhelu. 22. heinäkuuta oli koordinaattorin kokous ja Portugalin ministeri suostui osallistumaan tähän vuoropuheluun, jota pidetään sitten toinen joulukuuta. Ja Ranskan osalta sen jälkeen, kun torjuttiin edellinen taloudellinen vuoropuhelu, nyt olemme yhteydessä Ranskan valtiovarainministeriin ja me olemme järjestämässä syksyllä tätä taloudellista vuoropuhelua, mutta mitään päivämäärää ei vielä ole lyöty lukkoon. Ja sitten ilmoittaisin vielä jäsenille, että koordinaattorit ovat sopineet siitä, että valiokunta jatkaa työtä keskeneräisten asioiden osalta. Ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtajalle olen tästä ilmoittanut ja sitten heinäkuun lopussa oli koordinaattorien kokous ja siellä sovittiin siitä, miten jaetaan eri asioita poliittisille ryhmille. SND rahamarkkinat, benchmarks Aldelle, avoimuudesta raportointi ja se menee SNDlle. Sitten rakenteelliset toimet, joilla parannetaan luottoluokituslaitosten kestävyyttä, se menee EPPlle. Sitten valvonta, joka liittyy liittyy eläkekysymyksiin EPPlle, tilastotiedot, joka liittyy maksutaseeseen, kansainväliseen kauppaan ja ulkomaisiin investointeihin, se menee vihreille, ja sitten neuvoston asetus, joka liittyy keskuspankin valtuuksia määrätä sanktioita EKRlle, ja sitten suositusasetukseksi, joka liittyy tilastotietojen keruuta EKPssä. Ja sitten yleinen budjetti 2015 menee Aldelle. Omat varat Aldelle. Sosiaalinen kasvu ja työllisyyskokous menee Guelle. Sitten direktiivin muuttaminen 36-2007, joka liittyy direktiiviin vuodelta 2003 tiettyihin elementteihin, jotka liittyvät yrityshallintoon SNDlle, sitten ohjausjakso, poliittinen koordinointi 2014 Aldelle, EKPn vuosikertomus 2013 EPPlle, IEBNn investointipankin vuosikertomus vihreille, kilpailuvuosikertomus ECRlle, vuosikertomus verotuksesta SNDlle, sitten taloushallinnon tarkastelu SNDlle, TTIP, se jää sitten puheenjohtajalle ja koordinaattoreille, eli sitä ei vielä ole määrätty kenellekään. Siinä taisi olla kaikkia sitten voidaan aloittaa kohdasta neljä esityslistalla eli Euroopan unionin yleinen talousarvio on vuodeksi 2015. Kaikki pääluokat. Valmistelija on Torvalds, ja hän saa puheenvuoron. Sorry, Chair, I'm speaking on behalf of Mr. Uh, Pahoittelen, minä puhun Torvaldsin puolesta. Herra Turvalts ei voi olla täällä tänään iltapäivällä, koska hänen täytyy esitellä mietintönsä ja budjettivaliokunnassa, joten puhun hänen puolestaan hyvin lyhyesti. Ensinnäkin esitteli haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti on kovasti tukenut sitä, että eurooppalainen valvontaviranomainen perustetaan ja että EUn täytyy valvontaa parantaa EU-tasolla edelleen. Sen vuoksi hän mielellään panee merkille, että useimmat poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä huolista komission ehdotuksesta, minkä pitäisi tarkoittaa, että jos on huomattavaa vähennystä maksuissa näille tälle viranomaisille verrattuna 2014, hän uskoo, että viranomaiset ovat kulmakivi sille, että rahoitusmarkkinat toimivat hyvin EU-ssa ja ne ovat myös keskeisiä siinä, kun taataan talouden elpyminen, mutta myös työllisyyden luominen ja kasvu Euroopassa, kuten myös se, että estetään tulevat kriisit rahoitusalalla. Esittelijä sen vuoksi esittää toiveen, että voimme vahvistaa budjettia tämän päivän äänestyksessä. Ja sitten kohta koskee rahoitusjärjestelyjä. hän uskoo, että nykyinen rahoitusjärjestely perustuu sekä järjestelmään, joka on joustamaton, siitä tulee paljon hallintorasitetta se saattaa olla myös uhka viranomaisen riippumattomuudelle. Sen vuoksi kompromissiehdotuksessa vaaditaan, käytetään komissiota ehdottamaan uutta rajoitusjärjestelmää vuoteen 2017 mennessä järjestelmä, joka perustuisi vain maksujen käyttöönottoa markkinoille osallistujille tai sitten, että tämä on yhdistelmä perusrahoitusta ja maksuja erillisestä budjettikohdasta. Ja sitten lopuksi esittelijä haluaisi kiittää kaikkia eri varjoesittelijöitä teidän ryhmistä hyvin rakentavasta yhteistyöstä tässä mietinnössä. Kiitos. Sorry. Now I will give the floor to the shadow starting with the... Sitten varjoesittelijät ensin EPPstä. Maletic. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Pyrimme ottaa huomioon kaikki budjettirajoitteet ja pyrimme tukemaan toimia, jotka auttavat pankkiunion, valuuttaunionin, talouspolitiikan seurantajakson ja muiden tukemisen. Ja esittelijä on jo painottanut näiden kolmen viraston merkitystä. Kiinnittäisin tänne tarkistuksiin, joita olemme tehneet näiden kolmen viraston talousarvioihin. Me tukes, tuemme isompaa budjettia niille ja pyydämme teitä äänestämään 6727, 6728 ja 6729 tarkistuksia, koska niiden kannattaminen kannattaa myös 6707, 08 ja 09. E- e- ensimmäisessä kohdassa mainitut summat, eli 6 7, 2, ovat korkeammat kuin tarkistuksessa 6, 7, ja koska ymmärrämme kultamme virastoja, että henkilöstö on lisääntynyt merkittävästi ja heidän täytyy tehdä muutoksia muihin budjettikohtiin. En ole koulutukseen, analyysiin ja tutkimukseen varoja – ja niitä tarvitaan toiminnan parantamiseksi. Virastot pyysivät budjettin kasvua, joka on suhteutettu henkilöstön määrään. Meistä on tärkeää sijoittaa laatuun eikä vain määrään. Mistä syystä? Ehdotamme, että tukeva, tuette korkeampaa budjettia. On tärkeää myös kannattaa kakkostarkistusta. Tuosta tarkistusta 1.5, joka koskee viestintäbudjettia. Vastustamme sitä, että varat pantaisiin varauksiin kahdesta syystä. Ensinnäkin meidän täytyy nopeasti komission tasolla täytän, täytäntöönpanna ja Jos budjetti tehdään varauksia, komissiolla ei ole mahdollisuutta uusi maksusitoumuksiin, mikä hidastaa prosessia. Toinen syy koskee parlamentin ja komission suhteita. Meidän mielestä, jos meillä on epäilyksiä asianmukaista toiminnasta, on parasta ensimmäisenä askeleena pitää parlamentissa kuulemisia ja pyytää ää, tietoa toimista. Ja jos emme ole tyytyväisiä komission toimista, silloin me voimme käyttää varauksia keinona, jolla laittaa, saada komissio paremmin toimiin. Mutta ilman hyvää viestintää varauksen tekeminen on huonoa politiikkaa. Eli kannattaa näitä puolustaa sitä. Ja sitten meillä on kompromissitarkistuksen suullinen tarkistus, ja haluaisin selittää. Haluaisin lisätä lauseen, jos komission arvio osoittaa. Ja tällä lauseella halusimme välttää sen, että etukäteen lyömme lukkoon järjestämä rahoitusratkaisu etukäteen. Ratkaisun pitäisi perustua kunnon arvioon ja vaikutusarvioon. Tämä mainitaan myös komission tiedonannosta liittyen näihin kolmeen virastoon. Kiitos. Thank you. Now... Kiitoksia. Sitten SNDstä Olle Ludvigsson. Ordet. Och jag skulle... Kiitos ja aloittaisin kiittämällä esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta työstä. Vaikka tässä on toimittu nopeasti, niin näyttää, että on saatu aika hyvä lausunto ja hyvä pohja budjettimuutosehdotuksille. Mitä tulee valvontaviranomaisen, niin meidän täytyy lähettää selkeä viesti siitä, että että ei tule kyseeseen se, että niiden osalta budjettia leikataan. Viranomaisilla on työrasite, joka on koko ajan kasvanut selkeän, kun ne on perustettu, ja se tulee kasvamaan sitten tulevina vuosina yhä enemmän. Ainoa lo- looginen asia on lisätä resursseja. Työn laaduen ei pidä kärsiä, ja se on myös tärkeä rahoitusvakauden kannalta Euroopassa. Oikea budjettitaso sitten, niin resurssitarve äh, valvontaviranomaisille pitää olla riittävä ja viranomaisen luvut ovat hyvin järkevät. Kyse on siitä, että täytyy tasapainottaa resursseja, joita tarvitaan, että voidaan tehdä hyvää työtä. Jos valiokunnassa ehdotamme samaa tasoa kuin nämä luvut, niin se on sitten uskottava ja hyvin vahva kanta. Ja sitten seuraavan vuoden rahoitukselle viranomaisille siihen liittyy myös kysymys rahoitusmallista, millä se näyttää pitkällä aikavälillä. Tässä kohdassa tarvitaan muutosta, jotta kans, kansallisen valvontaviranomaisen osuus tässä on epäilyttävä se, että Kansallisen valvontaviranomaisen on vaikea saada käyttöä rahoitusta, jos ollaan suoraan riippuvaisia kansallisesta rahoituksesta. Se on selkeä kysymerkki sitten eurooppalaisen valvontaviranomaisen riippumattomuuden kannalta. Se kompromissi, mikä nyt on ehdotettu, se on hyvä tie eteenpäin. Mahdollistamme, että komissio voi ehdottaa mallia, joka ottaa huomioon mahdollisuuden, että voidaan luoda sekorahoitusmalli, jossa markkinatoimijoiden maksuja täydennetään sillä, että on perusrahoitusta myös budjetista. Haluaisin esittää muutaman lisänäkökohdan vielä. Mielestäni on tärkeää, että veroalan toiminta, erityisesti kun otetaan huomioon 2020-ohjelma, on tärkeää Sen vuoksi näitä ehdotettuja leikkauksia ei voida hyväksyä. Sama koskee myös tilastotoimintaa. Se toiminta on eh, aivan liian tärkeää, jotta neuvoston leikkausehdotus voitaisiin hyväksytä. Kiitoksia positiivisesta prosessista ja toivottavasti saadaan nyt vahva kanta äänestettyä läpi vähän myöhemmin tänään iltapäivällä. Thank you. Kiitoksia Ule. Sitten ECRstä K. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Ryhmällämme on selkeä kanta budjetista. Me emme kannata mitään budjetin kasvattamista budjetissa kokonaisuudessaan. Ja kasvo jollakin alueella, sitä täytyy korvata leikkauksilla vähintäänkin samassa määrässä jossain muualla budjetissa. E, se on aika yksinkertainen periaate. Ekonin toimivallassa oleva kysymys. Esan rahoitus on mainittu jo tässä lausunnossa ja ikävä kyllä tässä tapauksessa olen Estelin kanssa eri mieltä. Ehdotan, että kun me nämä viranomaiset loimme, tarkoitus oli koordinoida kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvontaa ja sen oli tarkoitus olla johdossa yhtenäisen säännöstön luomiseksi rahoituspalvelulle. Niillä ei ole suoraa roolia useimpien markkinatoimijoiden valvonnassa ja niiden ei pitäisi tällä mallilla saada rahoitusta näyttää sillä, että nämä kustannus sisämarkkinoille rahoituksen pitäisi olla samanvertaista. Nämä osallistajien maksumallia käytetään jäsenmaassa. Ja siksi minä ja ICR eivät voi tukea tätä kompromissia tai yleistä siirtymistä äh, roolimuutosta ja rahoitusmallimuutoksen kautta, joten valitettavasti emme voi tukea kompromissia nykymuodolla. Tuemme näiden valvontaviranomaisten nykyistä mallia. The Greens. Kiitos sitten vihreistä Sven. Or. Tai joku muu. Because, uh... Olen hiukan yllättynyt, koska Guen kai pitäisi nyt puhua. Mutta niin hausin vain olla kohtelias. So, Mr. Viegas. Eli Guesta Viegas. Niin, anteeksi, hyppäsin yhden nimen yli tästä. Of Gue I have to... Eli Guen nimissä totesin, että ikävä kyllä varjoesittelijämme ei ole paikalla. Olemme tehneet tarkistuksia, eikä meillä ole muita kommentteja tällä hetkellä. Kiitos. No, thank you. I will not further comment on this, uh, as I wanted to be polite. Niin, nyt en kommentoi tätä, kun halusin olla kohtelisi ihan nopeasti. Ennen kaikkea kiitokset esittelijälle hyvät kompromissit avainasioista löydettiin ja sen vuoksi yleinen tuki on tälle linjalle, jolle tällä, tässä ollaan lähtemässä. Avainasia on se, että jos on virastoissa koskaan vieraillut Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa, ja jos sitä vertaa siihen, mitä lainsäädännössä on kirjoitettu ja mistä täällä on sovittu, niin kaksi delegoitua säädöstä on meillä nyt edessämme ja vastaako se todellakin näitä kohtuullisia toiveita, että olisi asianmukaiset resurssit, niin ei tätä kyllä voida ymmärtää. Emmekä voi täällä säätää lakeja ja sitten äh, olla antamatta virastolle niiden tarvitsemia resursseja. Eli nämä kohtuulliset lisäykset ovat täysin oikeutetut ja sen lisäksi minun täytyy myös sanoa, että taloudellisesta näkökulmasta kulut ovat sisäistetty, internalisoitu, niin kuin nyt kompromississa ehdostetaan, niin että ne, jotka kustannukset aiheuttavat julkisista toimista, ne sitten myös kantavat osan kustannuksista. Tämä on perusteltua, mutta täytyy myös tukea suullisia tarkastuksia EPPltä, että ei suljeta ovea jo nyt ratkaisulle. Tämä on se sellainen muotoilu, jonka voimme hyvin elää. Periaatteessa tässä mennään oikealla tiellä ja haluaisin vain sanoa, että olen kuitenkin samaa mieltä, että aina pitäisi etsiä myös mahdollisuuksia säästöihin. Ja meillä olikin pitkä keskustelu EFRAKin kanssa ja Euroopan tilastotoimiston kanssa ja ehdotamme se, että kasvu pysäytetään, joka tässä oli tarkoitus tulla. Ja oli pitkä keskustelu heidän kanssaan sitten Stolojanin mietinnön pohjalta. Sitä ei ole vielä saatettu valmiiksi lopputulos oli se, että heidän pitäisi toimintalansa supistaa, mutta nyt tulee sitten kasvubudjettiin, jota emme ymmärrä. Valitettavasti tukea ei voitu sitten löytää liberaali esittelijällemme, että tässä budjettia pienennettäisiin, mutta äänestämme siltikin tämän puolesta ja mielestäni se on kohteellinen pienennys, mutta yleisesti ottaen on aika tyytyväisiä siihen, mitä tässä on tehty. Kiitos sitten EFDDstä, Marko Valli. Yes, it is possible. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you for the report. Kiitoksia esittelijälle siitä, että tämä asiakirja on tehty ja haluan tehdä täysin selväksi nyt, mihin ollaan nyt menossa, kun säädellään Lontoon Cityä ja yhdistyntä kuningaskuntaa, eli suurinta rahoitusmarkkina Euroopassa ja yksi tärkeimpiä, joka varmistaa työpaikat. Me vastustamme tätä mietintöä kahdesta syystä. Ensinnäkin me vastustamme sitä, että kasvatetaan näitä sääntelijöitä pidemmälle kuin mitä on aikaisemmin sovittu tässä valiokunnassa. Ja on nyt mielenkiintoista kuulla varjoesittelijöiltä, jotka ehdottavat, että tulevina vuosina olisi enemmän sääntelyä rahoituspalveluiden osalta Euroopassa, ja siksi tarvitaan enemmän toimivaltuuksia ja enemmän henkilöstöä. Tämä on mielestämme väärä suunta ja meidän pitäisi miettiä, miten voidaan vähentää näiden instituutioiden kokoa, jotta voidaan varmistaa, että yritykset pystyvät kasvamaan. Toinen pääsyy, miksi me vastustamme mietintöä, on se, että tässä on pyydetty, että markkinoiden toimijat maksavat näitä kuluja, ja sehän on takaoven kautta tulevaa verotusta. Tästä ei ole sovittu hallitusten välillä, Tästä ei ole sovittu missään sopimuksessa, eli siksi tämä on periaatteessa väärin. Lisäksi tämä luo kaksinkertaisia kustannuksia monille markkinatoimijoille, jotka jo maksavat omassa maassaan tästä toiminnasta. Esimerkiksi Britanniassa on PRA-viranomainen, jolle maksetaan näitä maksuja. Ja tämä ei tarkoita, että ne maksaisivat vähemmän. Eli jos EUlle maksetaan jotain, niin sitten maksaa vähemmän omassa maassa. En usko, että näin tulee käymään. Ja sitten pitkän aikavälin vaikutukset tulevat olemaan kielteisiä. Ja se, että pyydetään, että rahoituspalvelut maksavat omille sääntelijöilleen ja tämä venyttää tätä periaatetta ja tämän huolestuttavaa, koska ehdotammeko sitten muissa valiokunnissa ja muissa kysymyksissä, että valiokunnat, jotka käsittelevät kalastusta, niiden sitten kalast kalatalouden pitää maksaa sitten? Ja sitten pitääkö Saksassa maksaa yhä enemmän sääntelystä esimerkiksi autoteollisuudessa? Tämä on periaatteessa väärin. Tämä on perussopimusten vastaista ja siksi me vastustamme sitä. Kiitoksia. Sitten Burkar Baltsis ensin. Herzlichen Dank, äh, <clears throat> Herr Vorsitzender. Ich habe... Kiitos puheenjohtaja. Viime ekonen kokouksessa ennen kesätaukoahan minä jo otin kantaa talousarvioehdotukseen 2015 ja kritikoin kovasti sitä, että mitä tulee näihin valvontaviranomaisiin. Rajoitus ei ole riittävää eikä suuntaudu tulevaisuuteen. Sitten olisi näitä niin kutsuttuja New Task Authority niin sen täytyy seurata myös tosiasioita ja siihen kuuluu myös, että asiaan kuuluvaa määrärahataso saadaan aikaan. Ja myöskin se, että työntekijöiden laatu, että sitä voidaan edelleen parantaa. Sen vuoksi tämä puolesta meidän poliittinen ryhmämme puhuu ja tämä on meille erityisen tärkeä kohta. Ehdotettu leikkaus tiedotusbudjettiin niin Euroopan kansanpuolueena sitä emme halua hyväksyä. Tässä on kyse tiedotusbudjetista, emusta, emua koskien ja euroa koskien. Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että komissio juuri nyt tiedottaisi eurooppalaisesta uudistus- ja kasvupolitiikasta ja ennen kaikkea saavutetuista edistysaskeleista. Ja sitten lopuksi pidän hyvänä sitä, että pilottihanke lainsäädäntöalalla tulee uuteen arviointiin komissiossa. Sen pitäisikin olla edellytys sille, että, että voidaan näitä niin kutsuttuja preparatory ja lykätä. Ja tässä onkin monenlaisia sidosryhmiä mukana ja se on hyvä. Tässä yhteydessä kannattaa mainita ja positiivisesti se, että kun nyt Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu on nyt perustettu ja se on riippumaton tutkimuselin, niin sen varaa voidaan kyllä hyvin rakentaa. Kiitoksia. Thank you, Neina Jill. Kiitos sitten Jill. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Maria esittelijää ja esittelijöitä ja esittelijää lomalla sitä työstä. Minäkin haluaisin keskittyä näihin viranomaisiin ja olen sitä mieltä, että ne ovat tärkeitä elimiä. Ne luotiin kolme neljä vuotta sitten ja budjettiin kuuluvat kansallisten viranomaisten panokset 60 prosenttia ja EUlta 40 prosenttia. Olen tietoinen, että on monia lainsäädännön asia, tämä on viime vuosina hyväksytty, joka on näiden portfoliota kasvattanut, mutta ottaen huomioon, että nämä valvontaviranomaiset aika nuoria, eivätkä ne ole vielä täysin budjettien kyenneet hyödyntämään. Eikä ole vähän ennenaikaista kasvattaa budjettia tässä vaiheessa, joten haluaisin kysyä esittelijältä, mikä on kasvun oikeutus. Erityisesti ottaen huomioon, että tässä kesän aikana komissio 8. elokuuta totesi, että se on sitoutunut siihen, että aloitetaan valmistelevat toimenpiteet valvontaviranomaisten rahoittamiseksi niin, että ne kykenevät täyttämään velvollisuutensa ja ottamaan huomioon budjettirajoitteet. Silloin on järkevää odottaa ennen kuin tehdään tämä poliittinen päätös. Minä olen ollut kahdeksan vuotta valiokuntamme jäsen ja tiedän, että meistä ei pidetä. Olen ollut budjettivaliokunnassa kahdeksan vuotta ja meistä ei pidetä, jos emme tuota kantaa. Ja minä haluan, että valiokuntamme saa budjettivaliokunnassa uskottavuutta, että muut aloitteet, ne aloitteet, joita me haluamme, saisivat myös tukea joten minulla on varo, varaumia lähestymistapamme suhteen. Ja tämä johtuu sitä, että olen ollut bisnesmaailmassa, jos meillä on joku uusi elin, jolla ei ole vielä oikeita teknistä asiantuntemusta. Pitäisikö sille tarjota lisää rahaa vai pitäisikö tarjota mahdollisuutta tukeutua kansallisiin organisaatioihin kysyntähuippujen tasattamiseksi? Kysyisin myös komissiolta, jos se on paikalla, mikä sen kanta on, otan huomioon, että olen nähnyt tämän mietinnön ja otan huomioon, että se on vain pari viikkoa sitten antanut lausuntonsa. Onko se muuttanut kantaansa siitä, kun tuossa tehtiin? Kiitos Tellangen. Vielen dank. Kiitoksia. Balzac jo puhuikin siitä, että vuosikausia on haluttu saada oma tutkimusyksikkö, jotta voidaan sitten objektiivisesti tutkia poliittisia kysymyksiä. Tämä on hyvällä tiellä. Meillä on nyt oma yksikkö tällä uudella kaudella. Tämä tulee sitten olemaan täysimittaisesti jäsenten käytössä. Ja oikeastaan minua vähän ihmetyttää, että 67.13, joka liittyy 1202 kohtaan, niin se on taas tullut esille. Tästähän on viime vuosina puhuttu paljon, ja kyse on institutionaalisesta rahoituksesta Finance Watchista, ja tämä perustettiin pilottihankkeena, sillä oli toiminta-aika vuoteen 2015 asti. Ja sitten komissio ehdotuksessaan on puhunut vuodesta 2015 ja sitten näistä eri sitoumuksista. Ja kollega kollegoiden tarkistukset, erityisesti vihreiden tarkistukset, ovat nyt ottaneet esille sen, että nyt lisätään näitä määrärahoja suoria maksuja 1,75 miljoonasta, samoin sitoumuksia. Eli tämän mallin mukaisesti sitten kun pilottihanke päättyy vuonna 2015, 70,5 prosenttia rahoituksesta tulee EU-ta, vaikka kyseessä on instituutio, jolla on vain yksi poliittinen tehtävä. Ja sitten on instituutioita, jotka on mainittu nimeltä tässä vuosikertomuksessa, joka teillä on edessänne. Ja vaikka perusteluosassa on todettu, että näillä varoilla toteutetaan toimia, joista on sovittu edellisenä vuosina ja toteutetaan valmistelevia toimia. Ja mehän olemme aina panostaneet siihen, että meillä on omaa kapasiteettia parlamentissa, mutta minä vastustan sitä, että on tällaisia institutionaalisia ja kaksinkertaisia vaatimuksia Finance Watchilta, joka ei tee mitään objektiivisia analyysejä, vaan toimii vain omien sääntöjensä nojalla. No ehkä tänään emme nyt voita tätä äänestystä, mutta no täällä nyt on entinen puheenjohtaja budjettivaliokunnasta Alain Lamassu, niin he yrittävät myöskin budjettivaliokunnassa tuoda esiin näitä argumentteja, mutta mehän säästämme eri budjettiosista satoja miljoonia. Ja nyt sitten instituutio, joka on pilottiprojekti, sille annetaan sitten pysyvä tai rahoituksesta. Tämä ei voi olla mennä näin. Tis Marias. Kiitos sitten Notis Marias. Kiitos puheenjohtaja. Kommentoisin tarkistusta 6708, joka on omani. Tämä liittyy rahoitukseen. Ja komission ehdotuksen mukaan rahoitus tässä kohdassa sitä on leikattu 99 prosentilla vaikka tämä meren saarten projekti oli merkittävä menestys. Ja jos 2013 budjetin täytäntöönpanoa, tämän, niin täytäntöönpanoa se sitten todistaa, että tämä oli menestyksekästä. Ja että nämä 60, 16 miljoonaa menivät investointeihin. Ja nyt nämä rahat häviävät budjetista. Tämä on pahoiteltavaa aikana, jolloin komissio ja budjet, parlamentti ovat arvioineet Troikan toimenpiteitä, joiden vaikutukset ovat olleet kielteisiä Kreikan taloudelle. Meidän täytyy jatkaa tällaisia toimenpideohjelmia. Täytyy auttaa taloudellisesti näitä pieniä saaria. Ne ottaa jalostu, tällaista jalostamista, myös maaseutua ja viljelijöitä erityisesti. Puhutaan tuhansista pienistä Egeämän meren saarista. Tämä tarjosi niille henkireijän, mutta meidän täytyy palauttaa nämä varat budjettiin. Tärkeintä niille pienille saarille on, että ne saavat perus, elintarvikkeita ja perusraaka-aineita. Ja budjetti on sitä varten. Tämä on siis henkireikä Egean pienille perheille, ihmisille, jotka ovat todella vaikeuksia Troikan vuoksi. Kiitos, ollaan vielä Beres ja sitten Van Beagle. Ähm, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä keskustelussa, jossa nyt mietitään välineitä, jotka liittyvät valvontaan tulevina vuosina, sen lisäksi, mitä kollegamme Ludvigson sanoi, haluaisin tukea ehdotusta budjetista valvontaviranomaisille, joka on samalla tasolla kuin mitä he itse ovat arvioineet tarvitsevansa. No, nyt elätään hyvin kriittistä aikaa näiden rakenteiden osalta ja oli mikä hyvänsä budjettikuri jota nyt noudatetaan täällä tai siellä, niin valvontaviranomaisten osalta me tiedämme, kuinka paljon niitä tarvitaan, ja niille on myönnettävä riittävästi rahoitusta henkilöstöön, logistiikkaan. Tällä tavalla he pystyvät tekemään tehtävänsä. Tämä on yksi harvoista asioista, joissa on todella edetty viime vuosina, ja meidän täytyy kuunnella näitä viranomaisia, jotka me halusimme vahvemmiksi täällä parlamentissa edellisellä kaudella, eli ei pitäisi olla mitään epäselvää tässä. Sitten, no kyse ei ole pelkästään valvontaviranomaisista, vaan rakenteista, jotka liittyvät tavallisen kirjanpitoon. Edellinen investointipankin puheenjohtajahan raportoi tästä hyvin yksityiskohtaisesti. Ja meidän pitää noudattaa vihdeiden ehdotuksia Eli tällä hetkellä pitäisi vähentää määrärahoja tälle rakenteelle. Sitten Finance Watch. No, kyseessähän on pilottihanke ja tällä tavalla on mahdollista käynnistää sitten prosessi, joka olisi kestävä. En missään keskustelussa ole kuullut, että pilottihanke johtaisi aloitteisiin, jotka loppuvat heti pilottihankkeen päätyttyä. Pilottihankkeen tarkoitus on se, että saadaan alulle jotain, katsotaan onko se toteutettavissa, katsotaan onko se tehokasta ja sen jälkeen voidaan sitten mahdollisesti tehdä tästä järjestelmästä kestävä ja yleisluontoinen. Finance Watch ikään kuin on tässä jonkinlainen kummi täti, mutta en kuitenkaan ole siis samaa mieltä Langenin kanssa, mitä tulee tähän erittäin hyödylliseen rakenteeseen. Tällä hetkellä kaikki ovat huolissaan olosuhteista, kansalaisista, kansalaisjärjestöistä, kaikki ne, jotka eivät ole mukana rahoitusmaailmassa korkeimmalla tasolla. Heidänkin pitää saada äänensä kuuluville. Meidän pitää olla valistuneita lainsäätäjiä. Kiitoksesta ihan nopeasti vielä Sven. Nur ganz kurz noch sagen, Ihan lyhyesti halusin vielä sanoa, että tämä Finance Watch-asia, siitähän alkaa nyt tulla perinne tästä valiokunnassa, mutta perusongelmahan ei ole se, että tulisi yksi uusi täysin neutraali toimija, vaan että, että tällä rahoitusalalla annetaan 300 miljoonaa tällaiseen loppaustyöhön – Pieni korjaus tähän epäsuhtaan tämä vain on, että parlamentti perustaa omiin varoihin, se on semmoksi hyvä ja oikein, mutta ei se edellytä tällaista organisaatiota. Ja tähän olisin vielä sanoa, että tällainen A-rankkaus on tullut komissiolta tähän, ja sen vuoksi olisi kovin harmi, jos komissio, joka tällaista neuvontaa myöskin toimii, niin että sitten poistaisi nämä määrärahat, niin kuin herra Langen on ehdottanut. Thank you. Now... Kiitoksia. Sitten komissio. Olkaa hyvä. Uh, thank, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti valvontaviranomaisesta. Komissio jakaa sen, mitä monet jäsenet ovat sanoneet niistä. Ne ovat avain tehtävissä ja rahoituksen pitää olla asianmukaista. Tiedätte, että komission tämänvuotinen ehdotus perustuu tähän kehikkoon, josta puhuttiin 27. heinäkuuta kokouksessa. Mutta huomaamme, että valiokunnassa on erimielisyyttä valvontaviranomaisten pyyntöjen mukaisen varojen kasvattamiseen ja 2015 suhteen tämä näkyy muussa budjettiprosessissakin. Mitä tulee valvontaviranomaisten tulevaan rahoitukseen, kuten mainittu on, valvontaviranomaisten hyvin äskettäin julkaistussa arviossa puhutaan tästä. Kantamme on muuttumaton tarkastelemme valvontaa viranomaisten rahoitusjärjestelyjä niin, että ne täyttävät tehtävänsä mandaattinsa täysin budjettirajoitteet huomioon ottaen. Jotkut huomiot, jotka täällä on esitetty, täytyy ottaa harkintaan tulevaa rahoitusta arvioitaessa. Esimerkiksi tässä viranomaisten lähinnä säätelytehtävät ja kysymys siitä, kuinka asianmukaista valvontaroolista teollisuuden rahoitus on. Analyysiä tarvitaan ja komissio tulee sellaisen esittämään. Efragista sananen. Ehdotus, että se rahoitusta tiputettaisiin alle komission ehdotuksen. Mitä mesta mietintöön tulee EFRAGin uusi ohjesäännöstä hyväksyttiin tämän vuoden kesäkuussa. Se astuu 31. lokakuuta voimaan, mikä merkitsee, että tänä vuonna on edistytty huomattavasti. Komission mielestä nyt täytyy taata, että EFRAGilla on resurssit uuden ohjesäännöstön asianmukaiseen toteuttamiseen. Vaikka totta on, että meistäkin mietinnössä suositeltiin sitä, että Fragin pitäisi keskittyä IF- ja S-kysymyksiin puhtaasti ja tiputtaa erityisesti PK-yritysten standardikysymykset. Siinä kuitenkin esitetään useita lisätoimia EFRAGille ja siinä sostellaan sen hallintarakenteiden vahvistamista useammalla ta- keinolla. EFRAGin pitäisi nyt äh, standardin kaikkia puolia, ei ainoastaan teknisiä puolia, Eli täytyy tehdä enemmän kenttäarvioita ja sillä tu- raportointiryhmällä tulee olemaan myös uusi puheenjohtaja, joka tarvitaan tietoja. Ja raporttikin tulee kymmenen kertaa vuodessa eikä neljä kertaa. Ja sitten sillä on tällaisia joukkopuhelinneuvotteluita, joiden tukemiseen tarvitaan henkilöstöä. Ja tarvitaan myöskin sen julkisen tilivelvollisuuden kasvattamisen tukemista mukaan lukien sen pidän valvontaviranomaisella raportointia, parlamentilla neuvostolla raportointia ja sen pu- ää, raportointi neuvontaryhmän ää, puheenjohtaja tarvitsee henkilökunta tukemaan häntä uusissa tehtävissä. Sitten on kysymys myös kansainvälisistä suhteista nykytason yli, mitkä aiheuttavat kustannuksia. Ja sitten on jotakin muitakin alueita, jossa EFRAG ei ole vielä kasvanut esimerkiksi yhteydet tutkijoihin ja akateemisen tutkimuksen tu- stimuloiminen. Sen ei itse pidä harjoittaa koulutusohjelmia, mutta sen pitää tukea koulutusohjelmia sin- muuten. Eli tässä olemme ottaneet omien mielestäkin suositusten täytäntöönpanon ja sen, että vaikka tässä on suositus, että keskittäisiin tähän EF HR-puoleen, niin raportointipuoleen, niin tässä on useampia tehtäviä, joita tulee lisää, ja komission mielestä EFRAGilla täytyy olla varat näihin uusiin tehtäviin. Kiitos. No. Kiitos. Sitten lyhyet vastaukset vielä esittelijältä. Kiitos puheenjohtaja, koska oli pakko olla toisessa valiokunnassa, niin ei olisi kovin viisasta kommentoida keskustelua, jossa en ole ollut osallistujana. De Becker, usko, luotan ja uskon siihen, mitä hän on tehnyt, ja tämä lyhyt esittely, jonka sain kollegoilta keskustelusta, niin se on keskustelu sen perusteella, johon olen kovin tyytyväinen. Kiitos. So now we will... Kiitos, eli sitten tästä äänestetään myöhemmin seuraavan kohdan jälkeen. Eli puolen tunnin päästä viimeistään. Sitten siirrymme kohtaan viisi ohjausjakso. Täyttääntöönpano vuosien 2014 painopistealueiden osalta. Esittelijä on De Becker. Ja annan sinulle puheenvuoron. Ole hyvä. Um, for those, um, who are... Kiitoksia. Ne, jotka ovat nyt täällä parlamentissa, niin tässä se taas ollaan. Keskusteluhan on käyty jo monta kertaa aikaisemmin, vaikkakin tämän mielestäni erittäin tärkeä poliittinen kysymys Euroopan parlamentissa. Tämähän on kaikkein vakavimpia keskusteluita, joita meillä on, ei pelkästään ollut aikaisemmin, vaan myöskin tulevina viikkoina ja kuukausina eri poliittisten ryhmien välillä. Mietintöluonnos koostuu useista aihealueista, joita on käsitelty myöskin komissiossa – ja olemme yrittäneet pitää järjestystä, jossa niistä keskustellaan. Mehän kävimme tästä jo aikaisemminkin keskustelua eri poliittisten ryhmien välillä, kun keskusteltiin ohjausjaksosta. En nyt käy läpi koko mietintöä, kaikki voivat käydä sen itsekseen läpi, mutta otan esi pari asiaa mietinnöstä. Ensinnäkin on erittäin tärkeää ymmärtää, että parin viime vuoden aikana hyvin vaikeissa talousolosuhteissa parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat siitä, että perustetaan elin, joka vastaa taloushallinnosta, ja näistä säännöistä tulee pitää kiinni. Ne ovat hyvin vaikeita tietyille jäsenvaltioille. On vaikea pitää budjetti tasapainossa nyt säästöaikoina, mutta on kuitenkin tärkeää, että mainitaan, että tällä tiellä pysytään. Ja toiseksi taloushallintosopimus tehtiin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja mielestäni nyt erikseen haluan tämän mainita tässä mietinnössä, eli jäsenvaltiot myöskin alkavat tuntea tämän omakseen. On yksi asia sanoa täällä, että te suostutte näihin suosituksiin, ja sitten parin vuoden kuluttua tullaan johtopäätöksen, että ehkä tämä ei ollutkaan kovin helppoa, ja tähän liittyy korkea poliittinen hinta, ja ainoastaan 10 prosenttia suosituksista on pantu täytäntöön, eikä 45 prosenttia ole edes koskettu. Eli tämä parlamentti täytyy ottaa nyt esille. Sitten toiseksi, hyvin paljon on käyty keskustelua ja käydään edelleen siitä, että työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla. Meidän täytyy erikseen tässä mainita se, että tämä pitäisi olla huippuprioriteetti myöskin Euroopan parlamentille. Keskustelu alkaa tässä Varmaan kaikki ovat tästä samaa mieltä, mutta sen toinen asia on se, miten löydetään ratkaisu. Ideologinen ja poliittinen keskustelu käynnistyy nyt. Tätähän on käyty jo aikaisemmin. Ja minun ratkaisuehdotukseni mietinnössä on kolmitahoinen. Ensinnäkin meidän täytyy noudattaa taloushallintopuitteita, joista on sovittu. Tämä johtaa finanssipoliittiseen vakauteen, täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, ja tällä tavalla päästään sitten pitkällä aikavälillä kasvun tielle. Toiseksi meidän täytyy työn, työstää finanssipoliittista vakautta. On nähty, mitä Portugalissa on tapahtunut. Pankki- ja rahoitussektori ei vielä ole ihan selvillä vesillä, ja tämä täytyy pitää mielessä. Meidän pitää jatkuvasti valvoa tilannetta ja kehittää hallintoa myöskin, mitä tulee finanssipoliittisen vakauteen. Ja esimerkiksi kaikki, joka liittyy PK-yritysten rahoitukseen, niin kaikki asiat eivät ole vielä sillä tolalla kuin ennen kriisiä. Eli tämä on toinen asia, johon täytyy kiinnittää huomiota. Ja kolmas tietysti liittyy investointeihin. Investointiosio kunnollisissa poliittisissa puitteissa ei vain käytetä rahaa käyttämisen vuoksi, ei vain luoda uutta velkaa, vaan meidän täytyy käyttää varoja siellä, missä tarvitaan koulutukseen, terveydenhuoltoon, tutkimukseen, kehitykseen. Meidän täytyy varmistaa, että voidaan kehittää uusia aloja. Ja sitten yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa ja lähinnä yle yksityisen sektorin kanssa. Koska yksityinen sektori on hyvin velkaantunut, niin sieltäkään ei tule riittävästi investointeja, jotta saataisiin aikaan kasvua. Eli nämä kolme osiota yhdessä voivat todellakin muodostaa vankan pohjan tälle prosessille, eli millä tavalla voidaan päästä takaisin kasvuuralle ja ratkaista Euroopan työttömyysongelma. No, viimeinen kohta mietinnössäni liittyy demokraattiseen vastuullisuuteen. Vielä nähdään, että tässä prosessissa, joka liittyy tähän taloushallintoon, sieltä puuttuu demokraattista tilivelvollisuutta ja olen tehnyt suosituksia sen suhteen, miten voidaan lisätä tätä demokraattista tilivelvollisuutta. Nämä ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka haluan tässä kohtaa ottaa esille. Mietinnössä on tietysti muitakin asioita ja odottelen kovasti sitten syvällistä keskustelua varjoistyöiden ja muiden jäsenten kanssa tässä valiokunnassa. Kiitos. Now the shadow. Kiitos sitten varjoesittelijät. Ensin EPPstä Rosati. Yes, thank you, thank you, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin esittelijä tämän erittäin hyvän mietinnön valmistelusta. Täytyy sanoa, että jaan useimmat näkemykset, jotka täällä on mietinnössä ehdotettu alleviivaisin näitä pääkohtia, jotka mielestäni ovat mietinnössä tärkeimpiä. Ensiksi mietinnössä tehdään asianmukainen arviointi talouden toiminnasta euroalueella, mutta laajemminkin EU-ssa. Ja siinä painotetaan, että kasvu on vielä hutaralla pohjalla ja meillä on paljon riskejä edessä kestävän kasvuasteen savittamisessa tulevaisuudessakin. Toinen näkökohta, jonka jaan, johon täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, on rakenteellisten uudistusten merkitys EUn kilpailukyvyn parantamisessa ja kasvun ja työpaikkojen luomisen nopeuttamisessa. Olen täysin samaa mieltä että rakenteelliset uudistukset eivät ole ainoastaan itseisarvo. Ne kasvattavat potentiaalista GDP, äh, BKT ja ne myöskin vähentävät julkisen sektorin vakauttamisen riskejä, vakauttamisen, joka monissa valtiossa on käynnissä. Joten täytyy keskittyä siihen, että vauhditetaan ja täytetään pannaan rakenneuudistuksia maakohtaisten suositusten tahdissa. Se on tärkeää. Kolmas näkökohta liittyy näihin maakohtaisiin suosituksiin. Mietinnössä kritikoidaan runsaasti sitä, miten tämä mekanismi toimii EU:ssa ja erityisesti euroalueella. Ja jaan esittelijän näkökannat, että meillä on vakava ongelma, joka liittyy maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon. Voimme totta kai keskustella maakohtaisten suositusten sisällöstä ja luultavasti voimme yrittää tasapainottaakin niitä. Ehkä voimme pyrkiä vähän pitämään aikavälin politiikkaan. Mutta tärkeintä on, että on joukko maita, jotka käyvät niitä ajanmukaisesti ajoissa täytäntöönpane. Ja tässä miten se lukuja, että vain 10 prosenttia ja maakohtaisista suosituksista on täytäntöönpanto ja 40 prosenttia osittain. Tämä merkki, että prosessi ei toimi niin kuin pitää. Meillä on näiden saastusten omistajuuden kanssa ongelmia. Esittelijä on painottanut sitä, että maakohtaisen suositusten omistajuutta pitää kasvattaa. Toinen mielestäni tärkeä näkökohta, jonka jaan, on pitkän aikavälin investointien merkitys, erityisesti koulutukseen, tutkimukseen, kehitys- ja tutkimustyöhön, innovaation ja energiansäästöön investointi pitkän aikavälin kasvua ajatellen. Tämä alue on kärsinyt rahoituskriisin vuoksi, koska nämä ovat lähinnä julkisen sektorin investointeja ja rahoitusrajoitusten vuoksi. Näillä alueilla rahoitus on ollut vähäisempää. Ja nyt julkinen investointi näillä ratkaisevilla alueilla on ää, äh, alentanut tätä kasvu, potentiaalista kasvupaastetta useammassa ajomassa. Toinen tärkeä asia on jotain, mitä koko ajan olemme toistaneet – keskustelussamme unionin tällaisen kasvun prospekteista. Tämä liittyy sisämarkkinoiden yhtenäistämisen, yhdistämisen loppuun Tämäkin on mietinnössä esillä. Mutta on merkittävää, että komission pitäisi ehdottomasti vahvistaa paineita jäsen maiden suhteen, sen suhteen, että sopimusten velvollisuudet täytettäisiin erityisesti sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, erityisesti palveluissa, varsinkin rahoituspalveluissa, mutta muillakin alueilla, kuten pääomaan saavutettavuus, mukaan lukien yritykset ja pk-yritykset. Lopuksi esittelijä painottaa, että tuleva pankkiunioni on tärkeää ja painottaa sitä, että rahoitussektorin vakauttamisen täytyy jatkua. Ja tämä onkin jatkuva prosessi. Me olemme yhä sillä tiellä, jossa luodaan toimivat instituutiot valvontamekanismien lisäksi. Pankkiunioniin kuuluu muita osatekijöitä, joita ollaan vielä luomassa tuon sanottuni. Niin- ja kun on selvää, että useimmat näkemykset jaan, meillä on kuitenkin joukko kysymyksiä. Okei, mä, mä vähäisempiä kysymyksiä, mutta mainitsepa ne kuitenkin. Puheenjohtaja, puheenjohtaja pyytää puhumaan lyhyesti, koska meillä on vain määräaika, määrätty aika puhumiseen saako minuutin vai en? Kohtaan viisi liittyen ehdotan, että emme suhtaudu kokonaisvelkaan dogmaattisesti. On sellaisia tilanteita, joissa julkisen sektorin velkaantumisessa johtaa kas, kasvuun, joten puhuisin milloin liiallisesta velkaantumisesta. Kohdassa kolme jäsenvaltioilla on sopimusten mukaan vastuuvelvollisuus parlamentissa liittyen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon. Jossain määrin tämä vaatimus on sopimusten, perussopimusten kanssa ristiriidassa. Se, että euroalueella olisi yksi edustaja, yksi hetki per manche, un instant, si Tämä yhtenäinen edustus on tärkeää, jos kykenemme puhumaan yhdellä äänellä, jos näin ei ole, niin se, että meillä olisi vain yksi edustaja, niin siinä laitetaan kuitenkin kärryt härän eteen. Olen samaa mieltä. Yksityistä investointiasteen alhaisuus on suuri ongelma, mutta haluaisin tästä sanoa sitä vähän enemmän. Voisimme ehkä tehdä ehdotuksia siitä, miten voisimme parantaa yksityisten investointien ympäristöä ja miten kasvattaa niitä. You for the... Kiitos sitten SNDstä. Zani. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni nyt puhutaan kovin tärkeästä mietinnöstä, koska Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso on hyvin tärkeä väline talouspolitiikassa ja myöskin budjetin osalta. Kiitos Tipakkerille täältä osin tehdystä työstä. Mielellämme näemme, että esittelijä on pystynyt mainitsemaan ainakin joitakin positiivisia muutoksia verrattuna vuoteen 2014. S- ja D-ryhmä mielellään näkee sen, että useat sen avainprioriteeteista on tässä luonnoksessa mukana. Muutamia esimerkkejä vain veropetosten ja veron välttämisen, veronkierron torjunta, jotka ovat mainittu kohdassa 24. Ja myöskin nuorisotyöttömyyden torjunta ovat tärkeitä asioita. Haluaisin myös mainita, että olisi myös tärkeää mainita köyhyyden torjunta Euroopassa ja painottaa solidaarisuuden periaatetta. Toinen myönteinen esimerkki mietinnössä on se, että se puolustaa ja suojelee vapaan liikkuvuuden oikeutta EU-ssa. Se painottaa e, pankkiunionin merkitystä ja sen syventämisen merkitystä. Se mainitsee myös kasvuystävällisen julkisen talouden vakauttamisen, mikä on hyvin tärkeä uusi termi. Mutta meidän ryhmällämme on kuitenkin myös ongelmia tässä luonnoksessa ja yritämme sitä parantaa aikanaan sitten tarkistuksilla. Meidän mielestämme on nimittäin tärkeää, että täytyisi ottaa huomioon jotkut neuvoston päätelmät viime viikolta ainakin ne, joista olemme samaa mieltä. Esimerkiksi hyvinkin ilmeisesti Euroopan neuvosto onko se enää samaa mieltä kohdan yksi kanssa siitä, että elpyminen olisi tapahtumassa. Uskomme, että ne tapahtuu EU:ssa vain, jos saavutetaan suunnanmuutos nykyisessä politiikoissa ja käytännössä EU:ssa. sellaisia, jotka eivät olisi tasapainossa, eivätkä so- sosiaalisesti kestäviä. Kohdat 13-19 heijastavat yritysten yhteiskuntavastuuta. Meidän mielestämme ne yksissään eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Ne ovat tehokkaita vain, jos ne liitetään kasvu periaatteisiin. Mutta kiva nähdä, että kohta 20 itse asiassa mainitsee tämän kasvuystävällisen julkisen talouden vakauttamisen. Meillä on ongelmia myös vähän kiistanaisen kielenkäytön kanssa osittain, joka näyttää vaarantavan terveydensuojelun, työmarkkinoiden vakauden ja sosiaalisen suojelun. Tässä pitäisi olla selvempi kannasta. En tietysti maininnut tässä kaikkea, mutta kyllä varmaan pystymme pääsemään hyvin kompromissiin, että saamme mietinnöstä vieläkin paremmin. Kiitoksia. Kiitos sitten ECRstä. Terho. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä raportööri, arvoisat kollegat. ECR-ryhmä ottaa mielenkiinnolla vastaan herra De Bakkerin raportin, jossa on mielestäni onnistuttu varsin hyvin tunnistamaan eurooppalaisten talouksien kohtaamia haasteita. Tunnelmani on hieman kaksijakoinen. Huomaan raportissa olevan hyvää analyysiä, mutta myös kohtia, joista olen vahvasti eri mieltä. Olemme pääosalta samaa mieltä raportoijan kanssa jäsenmaiden talouden ja talouksien keskeisimmistä ongelmista. Raportoija nähdäkseni aivan oikein painottaa, että yksityisten investointien vähäisyys on keskeinen Euroopan unionin taloutta rajoittava ja haittaava tekijä. Vaikka julkiset investoinnit ovat toisinaan perusteltuja, niin pitkällä aikavälillä ainoastaan vahva ja kilpailukykyinen yksityinen sektori pystyy nostamaan Euroopan sitä koettelevasta talouskriisistä. Mainitsee, äh, korjaan, äh, raportööri mainitsee myös ylivelkaantumisen ongelmasta joka on hyvin keskeinen. Hän muistuttaa sen olevan taakka paitsi nykyisille kansalaisille myös tuleville sukupolville. Hän huolehtii myös nuorisotyöttömyydestä ja korostaa talouskasvun välttämättömyyttä. Hyvä on niin ikään muistuttaa, että valtion rahoittama kasvu ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Hyvä suositus on myös verojärjestelmien yksinkertaistaminen ja veronkiertoa vastaan taisteleminen jaamme siis esittelijän näkemyksen rakenteellisten uudistusten tarpeellisuudesta jäsenmaissa. erityisesti haluamme tässäkin painottaa yksityisen sektorin toimintaedellytysten kehittämistä siis kilpailukyvyn kohentamista sekä markkinaesteiden poistamista ja pääoman saatavuuden helpottamista pieni ja keskisuurille yrityksille. se mitä mietinnössä sen sijaan ei tulisi korostaa on emun tiivistäminen tai mitkään muutkaan federalismiin viittaavat uudistukset. Eurooppalaisen ohjausjakson ei tule olla suositukseltaan sitova, vaan siihen voidaan suhtautua samoin kuin muihinkin asiantuntija-arvioihin, kuten esimerkiksi OECDn aikajojen kansallisvaltioille tekemiin taloudellisiin suosituksiin. Euroopan kansallisvaltioiden talouspolitiikasta ei nyt eikä tulevaisuudessa voida päättää komissiossa, Talous on politiikan keskeisimpiä kysymyksiä ja sen tulee säilyä kansalaisten valitsemien ja kansallisten edustajien käsissä. Mitään voimakeinoja ei siis jäsenmaiden pakottamiselle komission tahtoon pitäisi kehittää, sillä tämä uhkaa EUn syvimpiä arvoja, vapautta ja kansanvaltaa. Älykkäät ja vastuulliset kansalliset päättäjät kyllä pystyvät itsekin tekemään jäsenmaidensa tarvitsemat ratkaisut joissa näiden ohjeiden tarkoitus on olla apuna ja tukena. Thank you. Now... Kiitos sitten Guesta Papadimulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Guen nimissä ja esit- varjoesittelijämme Marisa Matiaksen nimissä Hänellä on nyt muita sitoumuksia, joten hän ei päässyt paikalle tähän kokoukseen. Olen pahoillani, mutta en nyt ole samaa mieltä näistä ylistyksistä, joita kollegat ovat vuodattaneet tälle mietinnölle. Tässä mietinnössä yritetään vähän kaunistella todellisuutta, joka on täysin selvä. Ei meillä ole mitään budjettimukautuksia, jotka olisivat mukia, mukavia kasvua ajatellen – vaan päinvastoin. Edessämme on nyt hankala taloustilanne. Meillä on deflaatioriski ja talouden Nobel-palkinto on myönnetty ideologian pohjalta. Ja kaikki nämä arvostelivat politiikkaa, jota De Backer nyt haluaa viedä eteenpäin? No, omassa maassani Kreikassa talouspolitiikkaa on pantu täytäntöön Troikan vaatimuksesta, eli komission, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston vaatimuksesta. Ne ovat olleet väärässä ihan kaikessa. Tarkoituksena oli, että taantuma olisi ollut 14 prosenttia, mutta se olikin 26 prosenttia. Tällä hetkellä työttömyys on jo 30 prosenttia, puhumattakaan nuorisotyöttömyydestä, joka on lähes 60 prosenttia. Ja vain siksi, että velastamme saataisiin kestävä. Ja meillähän oli 120 prosentin mukautusohjelma siis suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja nyt se on sitten 175 prosenttia. Ja nyt ollaan jo lähellä 180 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli etelän valtioiden velat euroalueella eivät ole kestäviä, eikä meillä voi olla mitään alakartte Eurooppaa, jossa ei löydetä ratkaisuja velkaongelmiin. Oikeudenmukaisuuden nimissä De Bakkerin mietintö viittaa myönteisellä tavalla. Esimerkiksi siinä viitataan nuorisotyöttömyyteen ja sen torjuntaan – ja siellä puhutaan myöskin siitä, että meidän pitää torjua veronkiertoa ja veropetoksia ja köyhyyttä. Oletteko käyneet läpi viidennen kohesioraportin komissiosta, jossa on puhuttu samoista asioista vuodesta 2009 tähän päivään asti? Eriarvoisuus alueellisesti ja muutenkin on kasvanut, työttömyys on pahentunut, köyhyys on lisääntynyt – Myöskin EKPn pääjohtaja Draghi hiljattain puheessaan kritisoi harjoittamamme politiikkaa. No hän tietysti puhui hyvin kohteliaasti ja tyylikkäästi, niin kuin pankkirit tekevät, mutta hän ei kuitenkaan mitenkään ylistänyt eurooppalaista politiikkaa. Me olemme tämän mietinnön filosofiaa vastaan, koska tässä nyt mietitään, että olivat ongelmat, mitä hyvin, hyvin hyvänsä, deflaatio, köyhyys, työttömyys, niin se johtuu siitä, että säästöpolitiikka ei ole ollut riittävän kovaa tai tiukkaa. Meidän pitää nyt varmistaa se, että pääsemme takaisin kasvuuralle. Ja nyt on tietysti päivän selvää, että me siis vastustamme tätä mietintöä ja me laadimme siihen omia tarkastuksiamme. Kiitos. Sitten vihreistä Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. And first I would like... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin Filippiä mietintöluonnoksesta ja se, mitä todennäköisesti teen, niin yritän löytää keskitien verrattuna siihen, mitä edelliset puhujat sanoivat, koska yleisesti ottaen Mietinnössä on monia asioita, joita voimme pitää hyvinä. Mutta on olennaisia asioita kuitenkin, joissa meillä on täysin eri näkökulma, ja se alkaa jo kohdasta yksi mietinnössä, jossa toteatte, että talouden elpyminen EU:ssa on meneillään. Ikään kuin oltaisiin oikealla tiellä ja jatketaan vain entiseen malliin ja kaikki on ihan ok. Filip, ehkäpä se liittyy siihen, että kun sanot, että there we go again, niin siltä se tässä ikään kuin kuulostaa ja tarvitsisi tehdä uusi mietintö ohjausjaksosta taas. Ehkäpä vähän kiireellistetään keskusteluun, koska tuntuu todellakin vähän siltä, niin kuin tämä mietintö kertoisi meille, että ollaan hyvällä tiellä ja vähän just ja sitten on ok. Mutta mutta se on kyllä, siinä kyllä aliarvioidaan nykyistä kriisiä, eikä nyt todellakaan olla oikealla tilalla. Dragikin oikea asia näin jopa tällä hetkellä. Ja todellakin jos tarkastellaan lainsäädäntöä tai perussopimuksia, niin pystymme käyttämään enemmän näitä maakohtaisia suosituksia, jos sanotaan, että ollaan vakavassa talouden alamäessä, ja mielestäni näin on, ja tässä täytyy tätä politiikkatilaa sinne löytää näille suosituksille, eikä tehdä niin kuin ennenkin. Joten tässä voidaan odottaa kyllä tarkistuksen meidän puolelta tässä mielessä. Tästä pääsinkin toiseen aiheeseen. Filip, sanoitkin, että odotat tästä perustavalaatuisempaa keskustelua. Meidän todellakin täytyy tarkastella keskustelua tästä mikä politiikka merkitys näillä, mikä poliittinen merkitys äh, maakohtaisilla suosituksilla on. Eli mietinnössä puhutaan vähän niin kuin ne tulisivat, tippuisivat taivaasta ja että niistä ei pystyttäisi keskustelemaan, koska se on siis nykyiset komission suositukset, niillä on hyvin selkeä poliittinen suunta. Ja siitä juuri täytyy keskustella. Ja ainakin se täytyy tehdä tässä mietinnössä, että tästä puhutaan. Ja siinä mielessä kohta 15 jossa puhutaan tot, suositusten toteuttamisesta, että se olisi talouden käänteen ennakkoehto. Se riippuu mielestäni kyllä siitä, että mitä maaskohtaisia suosituksia tässä tarkoitetaan. Ja voin mainita aika monia, äh, esimerkiksi Hollannille ja Saksalle, jotka ovat ole vielä olemassa ja jotka kyllä ovat hyvin olennaisia talouden käänteen kannalta, mutta en näe niitä komissiolta ja tässä voi kyllä odottaa meiltä muutoksia. Tästä pääsinkin kolmanteen aiheeseen, joka on demokraattinen tilivelvollisuus. Se on tietysti tärkeää, jos käsittelemme asiaa, jossa on laajempia keskusteluja poliittisesta merkityksestä, niin myös demokraattinen tilivelvollisuus täytyy olla kunnossa. Ja pidän oikein hyvänä, Filip, sitä, että otat tämän asian esille. Mutta tällä hetkellä se on liian yleisellä tasolla. Tämä on mietintö, jossa sanomme, että täytyy parantaa juoksua, mutta ehkä täytyy olla vähän konkreettisempi ideoista siitä, mitä se tapahtuu. Ja tästä pääsikin neljänteen pointtiin, niin Troikan mietintö, joka tehtiin edellisellä toimikaudella siitä saamme hyviä viitteitä siihen, että miten voitaisiin toistaa tässä niitä suosituksia, näyttää, että komissio ei voi jatkaa entiseen tapaan. Troikka mietintä täytyy ottaa huomioon ja ei sitä voi laittaa mappiööhön ja sen vuoksi joitakin niitä suosituksia sieltä pitäisi ottaa tänne mukaan uudestaan. Ja viimeinen aiheeni koskee poliittisen ohjausjakson soveltamisella on jääntyvästä. Siitä vähän tästä puuttuu. Joitakin on mainittu, mutta kuten aiemmassa mietinnössä, niin indikaattorit, resurssitehokkaasta resurssien käytöstä, pääomayksikön kustannuksista. Meidän pitäisi parlamentaarikkona ja pitäisi olla tässä jälkijunassa näissä asioissa ja tietysti vihreinä tietysti voitte odottaakin sitä, että laajennetaan näitä asioita ja envimietin tulee joka tapauksessa, joten tehdään, otetaan nämä sitten esille myös ekonina. Ja sitten verokiertopolitiikat mainitaan, mutta nyt kun hollantilaisena puhun, niin olen kovin tyytyväinen, että olisin tässäkin paljon konkreettisempi koska jos Sameta, Sameta kuunteli lehdistötilaisuudessa puhumassa veronkierto-ongelmista, ei maininnut nimiä, mutta minä voisin mainita Alankomaat siinä nimenä eh, Itävalla ja Luxemburgin ohella. Oli hyvin selvä, että häntä ärsytti kovasti, että tällaiset suositukset ovat myöskin olennaisia, jos puhutaan maakohtaisista suosituksista ja valitettavasti sitten, jos ne suositukset lukee oikeasti, niin ei ne oikeastaan vielä ole kunnossa, että se, että ei nyt oikeastaan ollut yhdessä omiin maakohtaisiin suosituksiinsa, mutta parlamentti on nyt sitten kyllä pystyy auttamaan komissiota saamaan sen yhteyden takaisin. Ja tätä pidän oikein hyvänä sitten. Ja otan tätä esille, erityisesti Alankomaista tulevana vihreänä. FDD. FDDstä. Niin, sieltä. Olkaa hyvä. Thank you again. Kiitos puheenjohtaja. De Backer, on mahdoton olla eri mieltä kolmen pilarin suhteen, ja lisää työpaikkoja ja kasvaa EU-ssa. Ja taloudellisia vaikeuksia on ja haluamme rahoitusvakautta pankkisektorille, joka ei ole vielä vakaassa tilanteessa. Ja pitää panna suusäkkiä myöten ja rahoittaa järkeviä tavoitteita. Olisin ajatellut, että nuo ovat UKIPin Euroopan puolueohjelmasta. Olen iloinen, että olemme samaa mieltä, mutta mietin analyysien virheellä jossakin kohdissa ja ratkaisut ovat myös taloudellisesti virheellisiä, kun kohdasta kolme pitää euroalueeseen ja riski on, että euroalue jää äh, jälkeen ja että se on vähemmän houkutteleva investointikohde ja olet ehkä main, unohtanut mainita, että on myöskin va, ei ole kovin houkuttelevalla EUn jäsen. Ja sitten tämä taloudellinen analyysi. Sanotaan isoin rajoite EUssa on yksityisen sektorin alhainen investointiaste ja ratkaisu on enemmän rahoitusta ja lisää maksuja EUlta, eli julkista rahoitusta. Tämä on se ratkaiseva ongelma, ja makrotaloudellista politiikkaa, joka ei onnistu, olemaan yhteydessä kansallisvaltioiden budjettipolitiikan kanssa. Me voimme todeta, että vain kansallisvaltioiden alueella kyetään ratkaisemaan EU-rakenneongelmat. Kolmanneksi haluamme tähän liittyen todeta, että tässä on erittäin vaarallinen lause. Kiinnittäkää huomiota lau- kohtaan kahdeksan, koska tämä komission tulevat ehdotukset euroalueen yhteisestä edustuksesta artiklaan 28 pohjalta. Sen seurauksena on jokaisen EU-valtion taloudellisen suvereniteetin loppuminen. Kaikki siirtyy EUlle ja se siirtyy kansallisvaltiolta. Jos se on teidän aikomuksen, niin tämä on erittäin vaarallinen lause. I have a... Kiitos. Sitten sitoutumattomista mono. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Talouspolitiikan varjolla ohjausjakso on lisäväline, jotta voidaan heikentää valtioiden suvereniteettia tärkeissä budjettikysymyksissä. Patriotit vastustavat federalismia EU:ssa ja tästä on tietysti haittaa jäsenvaltioille, kun sovitaan budjetistaan. Tulokset on jo nähty. Tässä on nyt ehdotuksia hallituksille, ja sitten hallituksille. Ja tämän mietinnön pohjalta haluaisin puhua myöskin useisiin huonoihin kohtiin. No tietysti kaikki haluamme työllisyyttä, kaikki haluamme kasvua, se on päivän selvää. Ja me kaikki katsomme, että tarvitaan rakenneuudistuksia ja niin edelleen. Mutta miten tässä pitää toimia? Ja sitten tässä on tiettyjä virheellisiä huomautuksia. Kohta 23 siinä sanotaan, että maahanmuutto luo talouskasvua ja että sitä pitää arvostaa. Ei pidä paikkaansa, ei ole mitään korrelaatiota näiden kahden asian välillä. Koska sillä Ranskassa on massiivista maahanmuuttoa, eli meidän pitäisi olla valtavassa kasvussa tällä hetkellä, ja näinhän ei tietenkään ole. 15 prosenttia maahanmuuttajista työskentelee Ranskassa. Ja sitten miten voidaan tehdä samanlaisia suosituksia kaikille vaille liittyen kulutukseen, verotukseen, arvonlisän veroon, jotta voidaan sitten korvata työmarkkinakustannus, työantajakustannusten aleneminen. Euroalueen tilanne on heikko ja sitten meillä pitäisi olla eurooppalainen talousministeriö. Ja tässä keskustelussa budjettivaliokunnassa on myöskin puhuttu siitä, millaista epäjohdonmukaisuutta on liittyen hyvään hallintoon. Ajatellen nyt esimerkiksi Ranskaa, jota nyt valvotaan. Huhtikuusta lähtien on ollut näin 250 miljardia sitoumuksia on ja näihin ei ole rahaa. Eli tämä voidaan katsoa eräänlaiseksi julkiseksi velaksi ja EU on nyt ylivelkaantunut eikä se pysty hoitamaan maksujaan. Thank you. Kiitoksia. Täällä on vielä kahdeksan nimeä. Kymmenen. Ja nyt sitten suljetaan lista. Kaksi minuuttia per puhuja. Niin, tai... No, voidaan äänestää nyt ja jatkaa sitten keskustelua myöhemmin. Eli äänestys. I ask colleague to prepare the voting cards. Valmistakaa äänestyskorttinne. We start with the budget amendments yeah, yeah. and then the, so, say we start with the budgetary amendments. Yeah. A test vote first. Test vote. Yes, yes. If everybody is ready, we can... Jos kaikki ovat valmiina, niin voidaan tehdä koeäänestys. Yksi kortti puuttuu. Eli koeäänestys. Äänestys alkaa. the three, calling, three colleagues should vote. Okay. We close the vote. Äänestys päättyy. Simonille ei ole korttia mukana. Onko muilta kortti kateissa? Äänestys päättyy ja nyt voidaan sitten aloittaa varsinainen äänestys. Eli budjettitarkistukset ensin. Eli 6723 puolesta vastaan hylätty. 6715 puolesta vastaan. Täytyy varmaan tarkistaa tämä, eli äänestys alkaa. EPPstä yksi liikaa. Edelleen yksi liikaa EPPstä. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. 6725 puolesta vastaan. Hylätty. 6722 puolesta vastaan hylätty. 6726 puolesta vastaan hyväksytty. 6706 puolesta vastaan hylätty. 6713 puolesta vastaan hyväksytty. 6716 puolesta vastaan Täytyy varmaan tarkistaa. Eli 6716 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 6727 puolesta vastaan hylätty. 6707 puolesta vastaan hyväksytty. 6708 puolesta vastaan hylätty. 6704 puolesta vastaan hyväksytty. 670, hetkinen, 6709 puolesta vastaan hylätty. 6709 puolesta vastaan hyväksytty. 6700 puolesta vastaan hyväksytty. 6702 puolesta vastaan hyväksytty. 6702 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6724 puolesta vastaan hylätty. No vielä tyhjätään, äänet, selvä. 6710 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6717 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6718 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 6719 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6720 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6721 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6712 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6711 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tästä ei ole mitään loppuäänestystä, eli sitten siirrymme lausuntoon. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Täytyy varmaan tarkistaa tämä, eli tarkistus 6. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 26 puolesta 24 vastaan. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Siihen liittyy, se on kohta kohdalta äänestys. Eli kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 27. Äänestys päättyy hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus A. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa. Äänestämme suullisen tarkistuksen kerran. Puolesta vastaan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 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan varmaan hylätty. Sitten 40 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme koko tekstistä näin korjattuna. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 13 vastaan, 3 tyhjää ääntä. Mietintö on hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. Eli sitten voimme jatkaa vielä keskustelua talouden ohjausjaksosta. Here, the list is here. We have Mr. I will give uh, two minutes uh, limit for the intervention. To the... No niin, sitten ensimmäinen puhuja. Siis täällä on kymmenen nimeä listalla. Marias, olkaa hyvä. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτα... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi näkökohtaa. Ensiksi. Mitä tulee Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson ja talouspolitiikan koordinoin, koordinoinnin toimintaan. Tämä on vakava kysymys maille, ohjelmamaille erityisesti, erityisesti Kreikalle. Minkälaista talouspolitiikan koordinointia voi harjoittaa ohjelmamaassa? Tässä mainitaan kansallisten parlamenttien osallistuminen – mutta meillä on aito ohjelma, aita troukka, joka pakottaa maan Kreikan noudattamaan talouspolitiikkaa. He väitävät rautalangasta, mitä tekemään pitää verotuksen alueella ja muilla alueella. Ja tämähän ei ratkaise velkaongelmia. Kun ohjelma saatiin, troikka tuli, ää, velkaosuus oli yli 100 prosenttia BKTstä, mikä ei ole kestävää. Olemme nähneet, että työttömyyskin on kasvanut. Joten politiikka itsessään on epäonnistunut. Ja nyt puhumme talouspolitiikan koordinoinnista. Minä uskon, että ohjausjakso on konkurssissa. Ei meidän tarvitse sitä tässä reunoilla mitenkään nyhyrtää. Ministeriltä ei ole onnistunut itsestäänselvien politiikkojen laatiminen. Kreikan täytyy vähentää esimerkiksi ää, kaukolla lämmityksessä käytetyn öljyn verotusta. Tämä on päätös, jonka kansallisen parlamentin täytyy tehdä, ei ulkopuolisten. Ja Kreikan parlamentissa tämä hyvä, hylättiin, koska koettiin, että Troikka pakottaa Kreikkaa mielivaltaisesti noudattamaan omia ajatuksiaan. Tämä konsepti ei mitenkään viittaa Kreikan tilanteeseen, se on täysin irrelevantti. Kiitos, Tade Lange. I'll, I'll, I'll be brief. Niin, koska ääneni on heikko, niin heikossa kunnossa, niin puhun lyhyesti. En halua aloittaa urani tässä valiokunnassa, että teeskentelisin olevan samaa mieltä vihreiden kanssa, eli tässä on vaarallista, mitä nyt teen, kyllä tiedän. Mutta minäkin ajattelin, ei ollenkaan vihreiden linjan mukaan, mutta että Yleisesti ottaen haluaisin onnitella ja tukea esittelijä De Backeria mietinnöstä, erityisesti avainkohdat, 17 erityisesti maakohtaisista suosituksista. Kuten, koska päinvastoin kuin edelliset puhujat, niin mielestäni nämä suositukset ovat yksi harvoista välineistä, joita meillä nykyään ylipäänsä on, jotta varmistetaan, että saadaan rakenneuudistuksia ja nämä kaksi ovat sanaa, joihin pitäisi pyrkiä. Ei sen vuoksi, tai että ei pidä pidättäytyä suosituksiin sen vuoksi, että meillä olisi sääntöfetissi, tai että haluaisimme olla moraalisesti ylempiä, vaan haluamme saada aikaan niillä kilpailukykyn parantamista ja rakenneuudistuksia. Koska hyvät kollegat, ei mikään, mistä keskustelemme tänään ensi viikolla ja ensi vuonna, niin ei sillä ole mitään pysyviä vaikutuksia ilman rakenneuudistuksia. Pieni kysymys. Sen lisäksi, että yleisesti ottaen laajalti tuen. Kohdasta 24. Esittelijä on siinä sen puolella, että jäsenvaltioita kehotetaan siihen, että ne yksinkertaistavat verotusjärjestelmiä, mistä on tietysti täysin samaa mieltä. Pienemmät työvoimakustannukset sitkin oli samaa mieltä, mutta hän tulkitsee sen niin, että tulee korkeammat kulutukselle mitä hän tässä ajattelee tarkalleen ottaen, alvia vai Kulutuksen taso on jo niin kovin äärimmäisen alhaalla EU-ssa jo nyt, että ei sitä pitäisi enää pienentää. Olen tässä vähän huolestunut tästä ja haluaisin vähän siitä enemmän tietoa. Sotirius. Kiitos sitten Zarjanopoulos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kommentti tästä menettelystä, jota noudatetaan. Tämä on nyt tullut esille myöskin täysistunnossa, eli sitoutumattomat jäsenet eivät ole ryhmä, joten heillä ei ole tiettyjä oikeuksia siitä johtien. Yksi jäsen sai nyt puhua sitoutumattomien puolesta, ja mielestäni tähän täytyy nyt puuttua ja katsoa, että meillä on toimiva järjestelmä. Toiseksi, Kreikan kommunistipuolue ei ole samaa mieltä tämän mietinnön kanssa, mutta siinä on todettu kuitenkin yksi mielenkiintoinen asia. Vaikkakaan ei ole vielä toivuttu kokonaan tästä kriisistä, ja vaikkakin nyt sitten selvittäisiin kriisistä, niin se tulee olemaan hyvin epätasaista. Eli jotkut maat pärjäävät paremmin kuin toiset. Ja mielestäni tässä tuomitaan politiikka, koska tietenkään politiikan ei pitäisi pohjautua sille, että jotkut määt eivät pärjää, pärjää hyvin. Neuvosto on tietysti joutunut taipumaan protestien edessä ja sanonut, että jonkinlaista joustavuutta saadaan, mutta joustavuus on vain hyvin vähäistä ja sen taustalla on sama politiikka, mutta hiukan lievennettynä ja hillittynä muotona. Ja tämä on nyt ongelma tässä mietinnössä. Tässä puhutaan siitä, että pitää jatkaa työmarkkinoiden uudistuksia ja että niiden pelastus sitten saadaan alentamalla palkkoja. Se on tietysti huonoa työntekijöille, ja tässä vaaditaan, että jäsenvaltioiden täytyisi olla vieläkin tiukempia ja kurinalaisempia. Ja että siellä pitäisi vähentää kotimaan kansalaisten vastustusta ja kansalaisten tyytymättömyyttä. Ja hallitusten pitäisi nyt siis tukahduttaa kaikki vastalauseet, ja me emme tähän tietenkään voi suostua. Emme me tällaista kehitystä halua nähdä Euroopan unionissa, koska se aiheuttaisi enemmän köyhyyttä, pahempaa työttömyyttä. Ja tämä tietysti jakautuu epätasaisesti Euroopassa. Jotkut pärjäävät toisia paremmin, mutta ei se ole tällä mikään peruste. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi onnittelisin esittelijä. Uskoisin, että mietinnön rakenne on erinomainen. Esittäisin vain kolme kommenttia. Aluksi sisämarkkinoiden vahvistaminen osana Euroopan talouspolitiikan seurantajakson ydintä. Täytyisi todeta, että sisämarkkinoita pitäisi hallinnoida seurattavammin ja johdonmukaisemmin, mutta säännöstämme on siihen liian monimutkaista, joten asianmukainen täytäntöönpano olisi tärkeää. Ja sitten Toisekseen PK-yritysten rahoitus. Esittelijä on maininnut tämän. Rahoitus ei ole palannut aikaisemmin valinneelle tasolle. Pitäisi ehkä mainita vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Ja kolmanneksi nämä maakohtaiset suositukset. Olen kaikki niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat asian maininneet. Kritiikkiä on estetty paljon. ja usein faktapohjaista. se, että tarvitsemme paljon enemmän yhteistyötä sisällön puolella sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa hallituksissa ennen kuin maakohtaiset suositukset saavuttavat tavoitteensa. Tavoitteet, jotka niille asetettiin hyväksymisvaiheessa. Haluaisin, että nämä ajatukset näkyisivät mietinnässä. Kiitos Daniela Jill. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää. Mietintöluonnos tekee oikean diagnoosin, kun se ottaa esille heikkouksia järjestelmässä ja euroalueen ongelmia. Kun velkä- ja työttömyystasot ovat korkealla ja kun on deflaatio uhka. Nämä eivät ole uusia asioita ja tiedämme, että kiireellistä to- toimia tarvitaan, jotta talouden elpyminen tai koska talouden elpiminen on, on liian heikkoa. Ja täytyy myös tunnistaa, että reseptit eivät nyt toimi, joita on tarjottu, ja kuristustoimet eivät toimi. Mario Draghi jopa on tämän tunnustanut sanoisin, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että jäsenvaltiot eivät ota maakohtaisia suosituksia vakavasti. Niiden täytyy parantaa juoksuaan. Mutta täytyy myös tunnustaa, että joskus jäsenvaltiot, jäsenvaltioilla on eri alueita, jotka täytyy uudistaa. Eli ei, täytyy olla relevantimpi lähestymistapa yksittäisen maan osalta. Ei myöskään oteta äh, esille alueellisessa suhteessa eroja maiden sisällä tarpeeksi. Olisi mielenkiintoista, jos tulevaisuudessa voisimme tarkastella myös tätä. Enemmän täytyy saada aikaan siinä, että komissio esittäisi investointiohjelman nopeasti, niin kuin Juncker ilmoitti. 300 miljardia sillä täytyy saada lisäarvoa ja se täytyy tulla nopeasti näkyväksi, jotta voidaan saada takaisin luottamusta kansalaisten keskuudessa. Erityisesti Kreikka, Portugali ja Espanja, olin äskettäin myös Italiassa, niin näiden maiden kansalaisten kohtalo on kovin kova. On kovin vaikea nähdä, miten paljon on työttömyyttä ja miten niitä täytyy todellakin nyt löysentää näitä kuristustoimia ja olisi hyödyllistä, jos seuraava komissio voisi esittää tuoreita ideoita ja prioriteetteja EUn äh, ohjausjaksoille mieluummin kuin, että tehdään aina niin kuin ennenkin, koska on tarpeen, että euroalue pääsisi samaan liigaan kuin monet kaukomaiden kauppakumppanit. Kiitos, Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Philip de Backerin mietinnön suhteen palasin parin kolmeen ison kohtaan. Ensiksi tämä harjoitus ja tämä ohjausjakson vaihe, jossa me olemme, jossa Euroopan parlamentti tarkastelee sitä. Kysymys on siitä, miten 2014 prioriteetit on täytäntöönpantu. pantu ja suhtaa siihen kontekstin muuttuminen ja tilanteen muuttuminen suhteessa tilanteeseen, jossa ohjausjakso otettiin käyttöön. Ja ajatellaan päivätilannetta. Tämä kehitys täytyy ottaa huomioon pohdintoon, pohdinnoissamme. Ja minun pisti silmään, että kun kollegat asiaa miettivät, äh, hän esittelijä on edennyt vanhaa tietä, mutta aikakohan hän nyt sitten tarkistuksella näitä isompia kohtia muuttaa tässä? Minusta tätä mietintöä on mahdotonta kirjoittaa mainitsematta EUn taloustilannetta. Ja kysymys ei ole kysymys vain siitä, että euromailla on raskaampi askel. Vaan kysymys on siitä, me olemme aliarvioineet makrotaloudelliset haasteet ja globaalin kehitykseen euroalueella. Ja sitä tässä mietinnössä ei mainita. Euromaitteen alt, altistilanne, haurastilanne, hauras tilanne, joka koskee kaikkia euromaita, on, on, on triplaa maita, joiden kasvu on pahasti tippumassa. Ei kysymys ole sitä, että ne ovat huonoja talouspolitiikan koulun oppilaita. Tämä on ihan yksinkertaistettua, se on ideologista. Me, meillä on vakavia asioita käsittelyssä, ja jos vakavasti ne ottaa, täytyy huomata, että jotain on tapahtunut. Enkä minä sano siitä, eivätkä demarit. Tämä vaihtoehtoinen kasvun ajattelu, se, joka tapahtui komission esitellessä lukuja. Tämä vaihtoehtoinen näkemys alkaa nyt toteutua. Työttömyys on ihan liian korkealla tasolla, kestämättömällä. Inflaatio on paljon liian matalalla. sekä on kestämätöntä. Kasvoilla näkyvissä. En minä niin ole sanonut. Jean-Claude Juncker sanoi, että tarvitaan puheenjohtaja pyytää Pervasia lopettamaan. Maria Draghi käytetään lukemaan hänen puheensa Jackson Hallissa hän ei ymmärtääkseni ole sosiaalisten perheen jäsen. He sanovat, että deflaation välttämiseksi täytyy tehdä jotain investointien u- uudelleen alkamisen vuoksi on tehtävä jotain. Keskustelut ovat vakavassa tilanteessa ja jotain muutoksia tähän mietintään täytyy tehdä. Kiitos, Tent Halva. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska hän on todellakin tehnyt virheettömän mietinnön, joka on todella tasapainoinen. Minulla oli onni työskennellä De kanssa edellisen mietinnön kanssa varjoesittelijänä ja on hienoa, että tälläkin kertaa hän on korostanut sitä, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat talouden elpymisessä ja työpaikojen luomisessa. Ja näille pitää antaa riittävästi rahoitusta tarpeiden mukaisesti ja tilanteiden mukaisesti, eikä sen mukaisesti, missä ne sijaitsevat. Tämä on siis tasapainoinen mietintö, erittäin hyvä. Ja sitä pitäisi kuitenkin hiukan mukauttaa tämänhetkiseen tilanteeseen sekä taloudellisesti että poliittisesti, kuten Beres totesi. Eli olisi tärkeää mainita myöskin investointisuunnitelmat, joista Juncker on puhunut, ja myöskin viitata jollain tavalla näihin kysymyksiin. Eli haluaisin vain tukea De ja olen hänen käytettävissään, jos hän haluaa tehdä yhteistyötä tässä vaikeassa tehtävässä, eli mietinnön vielä parantamisessa. Pedro Brian. Pedro Brian Hayes. Uh, President, thank you very much. Um, I'd like to... Kiitos kovasti. Olisin samaa mieltä muiden kanssa siinä, että Beckeri kannattaa onnitella mietinnöstä. Se on ihan oikeasuhtainen, kohtuullinen mietintö. Mm, lyhyesti joitakin kohtia. Jos verrataan Yhdysvaltoihin, niin PKT ja työttömyys ovat siellä eri tasolla. Euroalueella, jos verrataan UK ja Yhdysvaltoihin, niin työttömyys on kaksinkertainen euroalueella kuin mitä on Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja myöskin PKT kasvun taso on vähemmän kuin puolet, jos verrataan UK ja Yhdysvaltoihin. Eli täytyy varmistaa, että valvontamekanismi johon nyt ollaan pääsemässä, toteutetaan täysimääräisesti. Yksi hyvin tärkeä kohta. Valvonta on tärkeää kaikkien maiden osalta, suurten ja pienten. Ja mitä sillä tarkoitan? Jos pidetään maita velvollisina, tilivelvollisina siitä, että mitä ne ovat tehneet tai eivät tehneet. Se on keppiä perkkana lähestymistapa, mutta täytyy olla myös tukea näille maille, joiden täytyy toteuttaa maakohtaiset suositukset. Mielenkiintoinen ajatus tuli herra ministeri Schäuble äskettäin. Puheessaan hän ehdotti, sitä täytyisi kyllä harkita. Ja täytyisi harkita, että käytetään EUn budjettia monivuotisia rahoituspuitteita keinon auttaa maita maakohtaisten suositusten kanssa. Se ei ole helppoa. Suositukset ovat luonteenomaisesti, kustan, niihin liittyy kustannuksia, siihen toteuttamiseen menee aikaa. Mutta jos haluamme saada tehokkuushyötyjä, joita kaikki haluamme saavuttaa, niin täytyisi tarkastella sitä, että käytetään budjettia siihen, että autetaan näitä maita toteuttamaan suosituksia tai että ainakin pystytään lähestymään suositusten tavoitteita. On mielenkiintoista, että maat, jotka ovat kokeneet suurimmat shokit, mukaan lukien oma maani, ovat nyt suurimmalla kasvutasolla BKT. Ja siitä täytyy oppia se, että tarvitaan rakenneuudistuksia. Se on olennaisen tärkeää kautta euroalueen järjestelmän. Hyviä esimerkkejä on julkisen sektorin uudistamisesta, jota on toteutettu. Niitä pitäisi toteuttaa muissa maissa. Siis kannusteena, ei pakotteena ja sitten lopuksi olisin samaa mieltä tämän perustavallisuuden kohdan kanssa kohdassa 29-27 pitkän aikavälin investoinnista. 75 prosenttia julkisista investoinnista Yhdysvalloissa tulevat yksityiseltä sektorilta. Meillä on päinvastoin. Tarvitaan uusi malli siihen, että yksityinen sektori saadaan mukaan julkisen sektorin investointihankkeisiin Euroopan unionissa. Ja mitä yksityinen sektori haluaa nähdä on var- varmuutta, ja nykyään he eivät sitä näe. Last speaker, ja sitten viimeiseksi Patrick Finn ja sen jälkeen sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. EU-talouksen, erityisesti euroalueen talouksen suhteen näemme, mm, että yhteisvaluutan vastustajien varoitukset alkavat toteutua. Me näemme, mitä tapahtuu, kun rahapolitiikka toteutuu täysillä tasolla ja sitten budjettipolitiikka ja työvoimapolitiikka määritellä kansallisella tasolla ja erityisesti pisti silmään kohta 21. Hän on lähes koominen rohkaista jäsenvaltioita voittamaan jäsenvaltioiden oppositio sosiaaliturvajärjestelmän ja ää, te, terveydenhuollon uudistamiseksi. Demokratista on kyse myös. Totta kai istuvat hallitukset pyrkivät tähän, mutta heidän on voitettava vaaleja missä maissaan. Meillä ei ole mitään keinoja niiden partikkeen pakottamiseksi, jolla saataisiin EU-maiden politiikan johdonmukaiseksi jäsenmaissa, on kysymys tästä moraalikadosta. Maat, jotka mielletään ehkä vähän vastuuttomiksi, ne eivät joudu kohtaamaan vastuuttomuutensa seurauksia. Tarvitaan päätös. Pyöritäänkö näitä suuria poliittisia välineitä EU-tasolla e vai kansallisella EU-tasolla e riittävästi solidaarisuutta, et, niin että Euroopan tasolla asioita saadaan tehtyä, joten ainoa demokraattisesti kestävä tie eteenpäin on siirtyä kansalliselle tielle. Selvä on myös, että monet euromaat, erityisesti eteläisellä periferialla, ovat erilaisella tuottavuuden kasvu uralla kohti saksalaista mallia ja siellä on hyvät työelämän suhteet, taidot, mittakaavaedut ja näiden maiden pitäisi ää, käyttämään omia valuuttojaan ja asettaa ne suhte, niiden määräytyä suhteessa Saksan valuuttaan su- ja taloudellisen toiminnan asteen tasolla kirjailijakin saattaa haluta muuttaa tämän taloudellisen analyysin äskettäisen datan pohjalta mitään taloudellista elpymistä ei tapahdu ennen kuin euro puretaan. Now I give the floor. Kiitoksia sitten esittelijä Debacker. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että olen tutkija koulutukseltani. Ja Kakor Popper oli tutkija, hän sanoi, että optimismi on moraalinen velvollisuus. Ja haluaisin, että tämä näkyy myöskin mietinnössäni. Ei sen tarvitse olla mikään joulukuusi. Monet kollegat ovat puhuneet asioista, joita ei ole mainittu mietinnössä ainakaan liian li, syvällisesti. Eli ehkä varjoesittelyiden voisimme katsoa, pitääkö joitain asioita käsitellä vähän yksityiskohtaisemmin. Mutta haluaisin nyt välttää sen, että olisi 20 sivun joulukuusi, jossa kaikki laittavat kaiken sisään. Tämä pitäisi olla selkeä ja lyhyt mietintö, jossa on selkeät painopistealueet. Kommentit olivat kaiken kaikkiaan aika positiivisia. Pari asiaa, joihin voisin vastata pian, mutta tietysti tätä kunnon keskustelua käydään sitten varjoesitilöiden kanssa ja myöhemmin vielä sitten valiokunnassa, kun keskustelemme kompromissin tarkistuksista. Perustamanlaatuinen kysymys on tietysti se, joka liittyy rakenneuudistuksiin ja keskusteluun siitä, onko liian vähän, liian paljon säästötoimia, onko valtiontalouden vakauttamista liikaa tai liian vähän? Vaaditaanko mailta liian paljon, kun ne uudistavat työmarkkinoita, eläkejärjestelmiä ja niin edelleen? Kun katsotaan nyt Dragin puhetta, ei ainoastaan hiljattain, vaan myöskin viime kuukausina tehtyjä kommentteja, niin johtopäätökseni on selvä. Kaksi asiaa eivät ratkaise kriisiä, eivätkä auta euroalueita tai EUta. Me emme voi ostaa tietämme pois tästä kriisistä, emmekä voi painaa rahaa kriisistä selviämiseksi. Ja tämä on, oli myöskin Draagin puheen sisältö. Eli tämä on viesti poliitikoille, hallituksille, valtioiden päämiehille. Heidän pitää kantaa vastuunsa, pitää toteuttaa uudistuksia. Euroalueesta ja Euroopasta pitää tehdä kilpailukykyisempi, avoimempi, kauppaan suuntaantuneempi kuin tällä hetkellä. Se on poliittinen vastuumme. Kaikki täällä Euroopan parlamentissa tai muuallakin, jotka eivät tätä hyväksy, heillä on sitten suuri taakka harteillaan tulevia sukupolvia ajatellen. Eli haluaisin pitää tämän keskeisenä ajatuksena mietinnössä ja sainkin tällä jo paljon tukea. No tietysti tämä liittyy myöskin siihen, Vashan vihreistä puhui tästä, eli meidän täytyy mukauttaa näitä uusimpia lukemia. Tämähän esiteltiin jo heinäkuussa, ja se pitäisi sitten käännättää vielä. Tämä mukauttaminen tietysti tehdään ja sitten Troikan raportista voidaan ottaa mukaan tiettyjä elementtejä. Meillä on tässä jo luettelo muista mietinnöistä, jotka otetaan huomioon ja joihin viitataan. Eli en näe mitään syitä sille, että kun puhutaan näistä mietinnöistä, että pitäisi taas uudelleen toistaa, mitä näissä mietinnöissä on todettu seikkaperäisesti. Sitten on paljon muitakin kommentteja, joita on tehty. Odottelen nyt keskustelua. En nyt pysty käsittelemään kaikkia seikkaperäisesti, mutta varmasti tein nyt oman kantani selväksi. Sain monilta eri ryhmiltä tukea ajatuksilleni, mutta jotkut kommentit tietysti otetaan huomioon ja varmasti löydämme sitten laajan enemmistön ja hyvän kompromissin tämän mietinnön osalta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten aikataulu. Eli määräaikatarkistus jättämiselle on 8. syyskuuta Me olemme yrittäneet lykätä tätä nyt sitten puoleen yöhön, jotta ehditte tekemään vielä tarkistuksia. Meillä on käännösongelmia, koska meidän nyt pitää keskustella tarkistuksista 22. 23. syyskuuta. Valiokunnassa äänestetään 7. lokakuuta ja sitten täysistunnossa lokakuun kakkostäykkärissä. Kiitoksia. Nähdään huomenna yhdeksältä euro ryhmäpuheenjohtaja puheenjohtaja on silloin paikalla. Kiitos.